Olette saaneet esityslistan. Työjärjestyksen mukaan se on teille lähetetty. Käsittelemme esityslistan päivä kerrallaan. Ensimmäisenä maanantai. Toinen syyskuuta 2000. 2010 oikeusasioiden valiokunta hyväksyi herra Rapkain mietinnön, joka koski herra Viktor Uspaskihin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamista. Poliittiset ryhmät päättivät yksimielisesti, että tästä mietinnöstä äänestetään huomenna. Huomisessa koko, kokouksessa iltapäivällä äänestetään herra Rapkain mietinnöstä asiassa, joka koskee herra Viktor Uspaskihin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamista. Tämä maanantaista, koska kuten tiedetään järjestyksen mukaan, tällaisia asioita käsitellään ensin. Eli selvitin, miltä asia näyttää. Onko tähän huomioita koskien maanantaita? herra Trova Angelillilta, herra Pitellalta ja yli 40 muuta jäseneltä on ehdotus siihen, siitä, että siirretään keskustelu, joka koskee Sakineh Muhammadia Ashtianin asiaa, siirretään torstai-iltapäivältä niin, että se pidetään tänään maanantaina. Haluaisin pyytää, että Rova Angelilli esittää virallisesti tämän pyynnön. Onko Rova Angelilli paikalla? Herra Pitela, olkaa hyvä. Collega Angelilli e degli altri firmatari. Volevo dire... Rova Angelillin ja muiden allekirjoittajien nimissä äh, haluan puhua. Me olemme kuulleet asiasta äh, nuoren säkineihin osalta äh, mutta tätä asiaa esitellessä se otettiin taputusten vastaan, mutta meidän täytyy asia saada eteenpäin mahdollisimman nopeasti Euroopan parlamentissa, koska tämän naisen kohtalokin äh, riippuu siitä, mitä lähitunteina asiasta päätetään. Ja nyt ollaan vaadittu päätöksen muuttamista. Me emme kuitenkaan voi jättää Euroopan parlamentin lausuntoa viemättä eteenpäin. Ja senpä takia vetoan, että tätä asiaa käsiteltäisiin hyvin kiireellisesti tänään, jo tänään torstain sieltä. Mario Mauro. Kiitoksia herra Mario Mauro. Haluaisi tutkia tätä ehdotusta, olkaa hyvä. Si, grazie, signor Presidente. Tosiaan, kiitoksia puhemies. Pyysin puheenvuoron tukeakseni tätä esitettyä pyyntöä. Olen täysin tietoinen siitä, että Eurooppa on ja Euroopan tulee olla todellinen esitaistelija, kun puhutaan sodasta ja rauhasta ja kun puhutaan näistä tärkeistä asioista ja luonnollisesti meidän tulee kunnioittaa sovittua esityslistaa, mutta tulisi samalla ottaa huomioon äh, ajankohtaiset tapahtumat ja pyydän, että kollegat tukevat tätä ehdotusta. Kiitoksia paljon. Haluaisin kysyä, haluaako joku esittää puheenvuoron tätä ehdotusta vastaan? Pitää puheenvuoron tätä esitystä vastaan. vastaan. Ei puheenvuoropyyntöjä tässä. Eli tästä, tätä taustaa vasten äänestämme. Niin, olkaa hyvä. Suottehan anteeksi. Pyytäisin puhemies, että tämä äänestys tekstistä toimitettaisiin myös mahdollisimman pian, sillä ei siinä ole mitään järkeä, että tänään keskustellaan, mutta sitten äänestys toimitetaan liian myöhään. Chief, okay. Kuosujemme. Äänestämme, kuka on Rova Angelilin ja herra Pitellan ehdotuksen puolesta siitä, että siirretään keskustelu torstailta tälle päivälle. Kiitos vastaan. Tyhjää. Ehdotus hyväksyttiin. Keskustelu komission lausumasta koskien rouva Sakinehmohammadi ja pidetään tänään esitlistan aluksi heti esitlistan käsittelyn jälkeen. Tarkistujättämisen määräaika päätöslauselmaan on tänään kello 19. Yhteisten tarkistusten jättäminen on taas huomenna kello 12. Määräaika on huomenna 12. Nämä ovat kiireisimmät määräajat. 19 tänään viimeistään tarkistukset päätöslauselmaan ja huomenna yhteiset tarkistukset kello 12 mennessä. Äänestys on keskiviikkona kello 12. Keskiviikkona kello 12 äänestämme asiasta. Tämä on tällainen nopeutettu menettely. Onko ehdotuksia vielä maanantaille esityslistasta? En näe. Sitten tiistai ja keskiviikko, niihinkään ei ole ehdotuksia. Mutta liittyen huomiseen keskusteluun unionin tilasta, haluaisin vähän käsitellä tätä asiaa. Tämä on erityisen tärkeä keskustelu, jota käymme Euroopan parlamentissa ensimmäistä kertaa. Haluamme käydä keskustelemaan niin, että painotetaan erityisesti Euroopan parlamentin roolia, kun puhutaan unionin tulevaisuudesta. Asia on mielestäni meille kaikille tärkeää, että tämä keskustelu käytäisiin vastuullisella asianmukaisella tavalla. Ja että Lissabonin sopimuksen puitteissa nyt ottaisimme itsellemme vastuun monista asioista, joita tapahtuu EU-ssa tulevina vuosina. Eli meidän kaikkien täytyy ottaa asia hyvin vakavasti. Kuten jäsenille on varmasti tuttu asia, niin puheenjohtaja, puhemiehistä ja puheenjohtajakokous viime torstaina käsitteli tätä asiaa ja no, kiinnitti huomiota siihen, että tärkeiden keskustelun aikana salissa on hyvin vähän jäseniä paikalla. Erityisesti kun on kysymys keskustelu, jolla on toimintavälinen välinen luonne. Puheenjohtajakokouksessa neljä päivää sitten kävimme syvällisen keskustelun joka koski unionin tilaa. Ja se oli sellainen alustava keskustelu. Ja huomenna kello 19 sitten käydään keskustelua koko parlamentin puitteissa. Ja poliittiset ryhmät painottivat sitä merkitystä, joka sillä on, että saadaan aika mahdollisimman suuri olo tällaiseen keskusteluun, joka on ensimmäinen laatuaan nyt. Jo heinäkuussa poliittisten ryhmien puheenjohtajat päättivät, että ei anneta lupaa mihinkään muihin kokouksiin sen keskustelun aikana. Eli huomenna kello 19 ei ole mitään muita kokouksia, ei muita keskusteluja, ei mitään muita kokouksia Euroopan parlamentin jäsenille. Viime torstaina äh, poliittisen ryhmien puheenjohtajat päättivät myös sen, että valvotaan erityisellä tavalla jäsenten olla keskusteluissa täysistuntosalissa salissa valvottaisiin paikalla olla kolmena eri ajankohtana. Minä kerron puhemiehistölle tästä päätöksestä, koska puhemiehistöllä on kokous tänään kello 18.30. Ja puhemiehistölle esitän pyynnön siitä, että se määrittelee yksityiskohdat tässä menettelyssä. Millä tavalla voidaan hyödyntää tietoja salissa. Puhemiehistö siis tekee tämän päätöksen. Päätöstä emme siis vielä tunne, niin haluaisimme siitä huolimatta kiinnittää huomionne siihen ja vedota henkilökohtaisesti siihen, että kun esitellään eu ohjelma tuleville vuosille, niin ne olisi paikalla. Siis huomenna kello yhdeksän on tämä keskustelu. Haluaisin pyytää teitä kaikkia ja vedota teihin, että, ole, että osallistutte ja olette paikalla keskustelun aikana. Tämä on tärkeää myös parlamentin julkisen kuvan kannalta. Ja sen kannalta, että otetaan vastuu siitä, että mitä EU-ssa tulevaisuudessa tapahtuu. Toistan vielä kerran. Mitään yksityiskohtaista päätöstä ei, ei ole vielä tehty sitä, että miten käytetään näitä tietoja siitä, että miten jäsenet ovat paikalla. Sen päätöksen voi tehdä vain puhemiehistö työjärjestyksen mukaan. Kollega Pussel, olkaa hyvä puheenvuoro. Puhemies, me olemme vapailla valeilla valittuja Euroopan parlamentin jäseniä ja oman tunnon mukaan osallistumme eri keskusteluihin ja kokouksiin. Minä, minä olin ajatellut tulla paikalle huomisaamuna ja varmaan tulenkin, mutta jos minun läsnäoloani tullaan jotenkin valvomaan vaikkapa sähköisesti, niin sitten minä en osallistu. Jos jonkinnäköisiin hallintotoimiin ryhdytään, minä tulen poistumaan tästä rakennuksesta keskustelun aikana. Olin suunnitellut kyllä tulla paikalle, mutta ei kansallisten vaaleilla valittua parlamenttia näin kohdella. E, Kiitoksia puheenvuorosta. Puheenvuoroa on pyytänyt kollega Ludford. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä olen samaa mieltä kuin herra Posselt. Traagista tässä on se, että tämä on itse asiassa oma maali jos olisitte kannustaneet meitä tulemaan paikalle, niin kyllä minä ainakin olin, olisin teidän auktoriteettianne ja johtoanne kuunnellut. Minulla oli tarkoitus olla paikalla ja jos olen paikalla huomen aamulla, niin en aio mihinkään sähköiseen, sähköisen napien painamiseen osallistua. Tietenkin meillä on maine puolustettavana ja presidentti Barrosollakin on ja toivon, että puhemiehistö tämän ehdotuksen kieltäytyy hyväksymästä, koska jos näin ei tapahdu, niin ihmiset sanotavat, että mepit ovat paikalla vain sen takia, että heitä, heille maksetaan Baroson kuulemisesta. Tämä on nyt itse asiassa omaan jalkaan ampumista ja minusta on outoa, että tällaista ehdotusta kukaan on ajatellut edes tehdä. Dziękuję bardzo, Kiitoksia puheenvuorosta, kollegat. Minä jo vetosin siinä, että olisitte paikalla keskustelussa, mutta olen vakuuttunut, että tämä kuuma ilmapiiri, riippumatta siitä, mitä, mitkä ovat puhemiesten päätöstä, aiheuttaa sen, että kaikki olemme salissa paikalla ja saavutamme halutun asian. Herra puheenjohtaja, Daul puheenvuoro. C'est vrai qu'en conférence des présidents, Kiitos puhemies. Luonnollisesti puhemies, äh, puhemieskokouksessa asiasta päätettiin, vaikka itse en ollut paikalla. Henkilökohtaisesti kuitenkin kannan vastuun tästä päätöksestä. Ja tähän liittyen kaksi asiaa. Ensinnäkin äh, puheenjohtajakokouksessa me ehdotamme sellaisia asioita, jotka sitten käsitellään ryhmien kokouksessa. Ja ryhmän kokouksessa, muissakin kuin omissani, mm, kollegat, joiden kanssa keskustelut eivät olleet samaa mieltä tämän päätöksen kanssa ehkä hieman liian nopeastikin puheenjohtajakokous tämän päätöksen teki. Ja nyt sitten tosiaan puheenjohtajistossa ehkä on hyvä keskustella asiasta vielä uudelleen. Kaikkihan pyytävät muutosta, mutta sitten kun jotain muutetaan, niin, niin ei sitä ole helppo saada läpi. Tämä on nyt ensimmäinen asia. Tosia, toinen asia. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, kuinka monta kertaa on ollut keskusteluja komission puheenjohtajan kanssa. Ollaan sitten hänen kanssaan samaa mieltä tai ei, mutta 27 komissaaria on täällä penkillä istunut ja sitten puheenjohtaja. Ja silloin kun täällä ovat siis komission jäsenet yleensä paikalla ja Barroso, joka puhuu, ja sitten täällä on sitten ryhmien puheenjohtajat ja muuten sali onkin sitten aika lailla tyhjä. Ja senpä takia puhemies äh, tietenkään ei kaikkea kerro, mitä puheenjohtajakokouksessa on kerrottu ja mitä sitten uudelleen poliittisissa ryhmissä asiat tuodaan esille, jotta sitten kaikille saataisiin tietoperille. Ja nyt sitten vanhaa metodia nyt käytetään että pyydetään jäseniä olemaan paikalla tällaisesta, tällaisesta suuresta asiasta keskusteltaessa, eli huomenna yhdeksältä aamulla. Kiitos ja, ja pyydän, että puheenjohtajisto analysoi tilannetta hyvinkin viisaasti, ehkä vielä viisaammin kuin ryhmien puheenjohtajat. Mehän me olemme demokraattinen, elin ja tällä tavalla me pysymme myös pystyssä. Kiitos. E, Kiitoksia kollegat. Minä puhuin jo tästä, että puhemiehistössä keskustellaan jo tunnin päästä tästä asiasta. Olen vakuuttunut, että puhemiehistö ottaa huomioon sekä teidän huomionne Kolme puheenvuoroahan pidettiin. Tämä ei ollut menettelytavan mukaista, koska työjärjestyksessä ei ole sellaista artiklaa. En haluaisi tätä keskustelua pidentää. Puhemiesten edustajat ovat paikalla. Minä myöskin panen merkille teidän huomionne. Otamme asian hyvin vakavasti kaikki. Tänään illalla käsittelemme asiaa ja puheenjohtajakokous seuraava on sitten torstaina kolme päivän päästä. Sallikaa se, että siellä käsittelemme asiaa rauhassa. Puhemiestä tekee ensimmäisen päätöksen tänään. Pyytäisin, että ei pyydetä tästä enää puheenvuoroja, koska täällä on jo niitä yli kymmenen puheenvuoropyyntöä. Tiedämme teidän varauksenne. Ehdottaisin, että keskustelu päätetään tähän. Tiedän, mitkä varaumanne ovat. Kuulimme kaikki reaktionne nämä valituksenne kuulimme, joten jättäkäämme tämä keskustelu nyt ja käsitelkäämme asiaa vakavasti. Mutta jos haluan nyt päättää tämän keskustelun, niin yksi pyyntö. Olkaamme huomenna paikalla kahden ja puolen tunnin ajan, koska niin kauan keskustelua käydään. Se on hyvin pitkä keskustelu. Haluamme käydä sitä myös juhlallisesti. Se tarkoittaa sitä, että näyttäisimme paikalla olomme ja osallistumisemme EUn päätöksiin. Sellaisen osallistumisen, jota vielä tähän asti ei ole ollut, koska vasta Lissabonin sopimus tällaiset oikeudet meille antoi. Eli kun olemme paikalla täällä huomenna, niin siitä riippuu meidän oma julkinen kuvamme ja EUn voima. Vetoan paikalla oli joihin salissa ja tähän keskustelu päättyy. Kiitoksia. E, proszę Państwa, e, nie było innych wniosków ei ollut muita esityksiä. Sitten vielä torstailta yksi huomio. Äsken tehdyn päätöksen mukaisesti keskustelu rouva Sakinek Mohammadin Astianin asiasta käydään maanantaina, eli kohta. Tämä huomio torstaista esityslista on näin ollen vahvistettu. Herra Speroni, olkaa hyvä. Työjärjestyshuomautus. Presidente, io non voglio riaprire il dibattito su... Kiitos puhemies, en halua uudelleen aloittaa keskustelua huomisesta läsnäolotarkastuksesta, mutta sen jälkeen mitä herra Dole sanoi, se miten aikataulua voitaisiin ehkä täysistunnossa muuttaa, haluaisin pyytää teitä äänestämään siitä päätöksestä, jonka puhemies kokous on tehnyt. Ehkä sitä pitäisi muuttaa. Ehdottaisin, että odotetaan puhemiehistön päätöstä. Odottakaamme huomiseen. Ensimmäinen asiakohta esityslistalla. Esittelijämme on herra Pablo Salvo Pidegain.